Arvon kollegat, voisitteko istua? Äänestys alkaa tuota pikaa, joten istuutukaapas. No niin, hyvät kollegat. Eilisen istunnon pöytäkirjan jaettu, onko siihen huomautettavaa? Mikäli ei ole, niin pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. No niin, sitten aloitamme äänestyksen. Tai minä aloitan äänestyksen. Ja se, joka ei ole paikalla, niin ei sitten pysty äänestämään. De Kaiser, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Puhemies, en palaa enää valitettavaan onnettomuuteen ja, ja tilanteeseen, joka täällä Euroopan parlamentin salissa eilen sattui kuitenkin neuvoston puheenjohtaja herra Van Rey pöytä kohtaan esitettiin ikäviä kommentteja ja hänen on syytä puolestautua itse. Mutta en kuitenkaan hyväksy sitä, että minun maatani myöskin nimitettiin ikävästi, jopa todettiin, että se ei ole mikään maa. Joten en ymmärrä, miten täällä täysistuntosalissa voidaan tällaista kielenkäyttöä sallia. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία. Esityslistan mukaisesti äänestämme Valianin mietinnöstä Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet. Batson saa puheenvuoron. Hänellä on ilmeisesti työjärjestyspuheenvuoro. Uh, Kiitoksia herra puhemies. Samasta asiasta, jossa viitettiin kollega Nigel Faragein. Te pakotitte meidän ottamaan tämän Lissabonin sopimuksen käyttöön, ja jos kollega siihen viittaa ja siitä ei pidetä, niin sitä pidetään politiikana Euroopan unioni tuhosi demokratiamme, joten koittakaapa ja kestää näitä kommentteja tässä salissa. Button, Mr. Button, the previous state... Button, edellinen kommentti oli vastaus johonkin, mitä eilen parlamentissa sanottiin, ja tämän säännön mukaan hän käytti puheenvuoron. Se ei ollut mikään työjärjestyspuheenvuoro, ja siksi tämä työjärjestyspuheenvuoro ei ollut perusteltu. Nyt siirrymme äänestyksiin. Esityslistan mukaisesti äänestämme